näitä ääriaineksia vastaan. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tällä tavalla tehdyt rikokset saadaan loppumaan. Kiitokset. Kiitoksia komission jäsen. Meillä on seitsemän päätösasemaesitystä ja niistä äänestetään hetken kuluttua. Sitten siirrymme Kambodjan tilanteeseen. Ja Gomez saa ensin minuutin puheenvuoron, olkaa hyvä. The problem of land grabbing in the developing world. Maa-ongelmat kehittyvässä maailmassa tulevat hyvin esiin kampongassa, missä noin 400 000 ihmistä on pakko siirretty omista kodeistaan ja omilta mailtaan kansallisten viranomaisten ja ö, yritysten ja konsernien toimesta. Tämä tulee, ei tule esille viimeisessä ö, maankäyttö- ja maanluovutuslaissa. Tämä on ö, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä vastaan ja kyseenalaistaa tämän hallituksen legitimiteetin. Tilanne vain pahenee, kun käytetään liikaa voimaa, voimakeinoja aktivistoja vastaan, mikä on sietämätöntä. Niinpä me kehotamme Kambotsan hallitusta lopettamaan tällaisen voimankäytön ja luomaan lainsäädännölliset puitteet yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa, sellaiset, jotka ovat sopusoinnussa kansainvälisten standardien kanssa. Kehotamme heitä myös korvaamaan maansa ja kotinsa menettäneille heidän menetyksensä ja haluan myös kehottaa korkeaa edustajaa monitoroimaan näitä toimia Kambodžassa ja varmistumaan siitä, ettei tällaisia väärinkäytöksiä tapahdu. Kiitos. Kiitos, Tämän Preda, yksi minuutti. Domnule președinte. Kiitoksia, puhemies. Minustakin tämä Kambodjan tilanne on aika valitettava. Ihmisoikeusaktivistejahan on syytetty siellä rikoksista. Ja ensimmäinen lokakuuta 2012 heidät tuomittiin Phnom Penhissä. Ja eräs radio kanava myöskin on asetettu syytteeseen siitä, että se on arvostellut hallitusta. Se on ainoa rikos. Ja Kambodžassa myöskin monia ihmisiä on otettu hallituksen valvonnan kohteeksi. Tulossa on ovat parlamenttivaalit vuonna 2013. Ja komissio lähettää vaalitarkkailu, vaalitarkkailijoita paikalle ja edellisellä kerralla tehtiin suosituksia järjestelmän parantamiseksi. Ja on hyvä, että me katsomme nyt näitä tuloksia ja meidän täytyy katsoa, millaisia uusia tuloksia sitten saadaan. Kiitos. Kiitos, Tensana, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kambodža on päässyt pitkälle punaisten merien ajasta, mutta edelleen paljon on työtä vielä tehtävänä ja parlamenttia erityisesti on huolestuttanut viimeaikaiset kuolemat turvallisuusviranomaisten käsissä sekä myöskin se, millä tavalla ylipäänsä politiikkaa on harjoitettu Kambodžassa. ICR-ryhmässä e todella tuemme ponnisteluja äh, ihmisoikeustilanteen ja demokratian parantamiseksi Kambodžassa, jotta ihmiset voisivat pelottaa, protestoida äh, ja elää vakaissa yhteisössä sillä tavalla, etteivät he joudu pelkäämään pakkosiirtoja esimerkiksi. Kiitoksia. Sitten Mastalka. Minä haluan kuen suosituksia tukea. Ihmisoikeustilanne näyttää hyvin monimutkaiselta ja myös sosiaaliset ja poliittiset oikeudet ovat yhteydessä ihmisoikeuksiin. YKlta on tullut monenlaisia julkisia tietoja, esimerkiksi Human Development Index, jossa myös on talous, mutta myös koulutus- ja terveystietoja. Siinä Kambodsa on 139 sijalla maailmassa ja Belgia 19 ja Kambodsassa elää 28 prosenttia ihmisistä elää vain yhdellä dollarilla 25 sentillä päivässä. Minä kysyn tässä, mitä Euroopan parlamentti on tehnyt sen hyväksi, että olosuhteet Kambodsassa paranevat ja edellytykset ihmisarvoiselle elämälle paranevat. Ei paljon nähdäkseni. Kiitoksia lohville. Kiitoksia puhemies. Maankäyttö Laki Kambodžassa on täynnä epäoikeudenmukaisuutta. Ja ainakin 400 000 ihmistä on viimeisen kymmenen vuoden aikana menettänyt alueensa tai on, no, heidät on ajettu pois asunnoistaan. Ja pääministeri ilmoitti tänä vuonna, että tämä epäoikeudenmukaisuus päättyy, mutta hallituksen ei kuitenkaan luoteta. Ja uusia väärinkäytöksiä on jo tapahtunut ja edelliset väärinkäytökset jatkuvat edelleen. Me vaadimme, että hallitus päättää nämä epäoikeudenmukaiset maankäyttö- ja toiminnat ja pitää tarkistaa, millä tavalla yrityksille on myönnetty maankäyttöoikeuksia. Jos ihmiset menettävät kotinsa tai elinkeinonsa, meidän täytyy suojella heitä ja me vaadimme, että kaikki maankäyttöaktivistit Kambodžassa vapautetaan. Ja on myöskin maatalousyrityksiä, jotka ovat hyötyneet tästä politiikasta ja myyvät tuotteitaan EU-hun. Ja EUn pit- komission pitäisi nyt kiireellisesti tutkia näitä ihmisoikeusrikkomuksia ja toteuttaa tästä riippumaton tutkimus ja reagoida sen mukaisesti. Watson. Kiitoksia sitten Watson. President. Kiitos puhemies. Pääministeri Hun Sen on ollut 27 vuotta vallassa Kambodžassa. Hänen hallituksensa on autoritaarinen ja korruptoitunut ja kun kävin tuolla maassa, huomasin, että ihmiset elävät pelon vallassa – pelkäävät hallitusta. Jotakin on parantunut erityisesti Euroopan unionin toimien ansiosta. Oikeuslaitos ei ole riippumaton, vaalit eivät ole vapaat ja reilut. Tällä viikolla juuri pääministeri piti hyvänä ähm, oppositiopuolueiden uhkauksia boikotoida ensi vuoden vaaleja ja kuitenkaan hänen puolueensa Ähm, voitolla ei olisi sen enempää merkitystä kuin Lukashenkon voitolla viime kuussa. Äh, oppositiolla voisi olla reilu oikea rooli näissä vaaleissa äh, kansainvälisen yhteisön pitäisi toimia tällä tavalla. Pidän hyvänä baronitar Ashtonin huolta äh, Pomsanandon ja demokraattiyhdistyksen tilannetta, äh, näiden henkilöiden tilannetta, jotka tuomittiin viime kuussa. Toivon mukaan neuvosto pitää painetta yllä, jotta oppositiojohtaja äh, Samransin tilannetta voidaan myöskin parantaa. Kiitoksia sitten ryhmien edustajat kansanpuolueesta. Kelma, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kambodža on tehnyt edistys, ottanut edistysaskeleita kohti demokratia, mutta myös kansalaisia, on kansalaisia, joille ihmisoikeudet eivät toteudu ja jotka joutuvat valtiollisten rikosten uhriksi. Noin kuukausi sitten neljä ihmisoikeusaktivistia tuomittiin vankilaan. Toinen suuri huolenaihe on maankäyttöpolitiikka. Se on tietysti sisäinen ongelma – mutta on huomattava, että viimeisen vuosikymmenen aikana noin 500 000 puoli miljoonaa ihmistä on pakko siirretty mailtaan ja kodeistaan. Ja tämä on syventänyt köyhyyttä. Minä vaadin Kambodjan viranomaisia lopettamaan poliittisen häirinnän ja voimankäytön, joka kohdistuu kansalaisoikeusaktivisteihin ja vaadimme Kambodžaa myös uudistamaan vaalijärjestelmänsä niin, että siitä tulee kansainvälisten standardien mukainen ja suositusten mukainen. Ja on myös saatava käyttöön moratorio pakkosiirtoja ja pakko maankäyttö vastaan. Sitten Värinholten SND-ryhmästä. Puheenjohtaja, viime kesänä kävin Kambodžassa ja henkilökohtaisesti sain nähdä, miten yhteiskunnallinen epätasa-arvo ja korruptio johtavat kurjuuteen ja köyhyyteen. Ja ihmiset eivät vieläkään ole päässeet irti näistä vitsauksista. Kambodža on maa, joka palvelee länsimaista kulutusta. Ja nyt kun ajatellaan oikeusvaltioperiaatetta, niin maalla on tässä suhteessa kyllä tulevaisuuden toivoa. Meidän täytyy ryhtyä poliittisiin toimiin, jotta voimme estää sen, että hallitus toimii puhe- ja kokoontumisvapautta vastaan ja että ihmisoikeusaktivistit ovat suuressa henkilökohtaisessa vaarassa. Euroopan pitää tarkkailla vaalia ja ne voivat olla demokraattiset ainoastaan silloin, jos jo ennen vaaleja – on puhe- ja kokoontumisvapautta maassa ja ainoastaan sillä tavalla poliittisella tasa-arvolla on mahdollisuus tässä maassa. Kiitoksia sitten Allista Rinaldi yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Kun katsotaan mitä Kambodžassa tapahtunut, niin lista on pitkä. Ympäristörikoksia, valtavaa korruptiota, ihmisoikeusaktivisteihin kohdistunutta väkivaltaa Kyseessä on diktatuuri, joka käyttää dik- dek- demokratia hyväkseen ja myöskin oppositiojohtaja on karkotettu maasta. Kansainvälinen yhteisö ei ole puuttunut asioihin riittävän voimakkaasti ja täytyy sanoa, että myöskin EU on ollut liian löyhä. Itse kävimme Kambodžassa ja saimme nähdä, että asenteet eivät ole liian riittävän energisiä ja tiukkoja komission puolelta. Parlamentissa on usein keskusteltu Kambodžasta ja sama keskustelu käydään muissa toimielimissä. Ja kun katsotaan, millä tavalla Eurooppa tekee yhteistyötä maan kanssa, niin meidän täytyy miettiä Sam Rainsin ja muita tapauksia. Hänhän sai tärkeän ihmisoikeuspalkinnon parlamentilta. Ja meidän täytyisi pyrkiä siihen, että hän pääsee palaamaan maahan ennen vaaleja. Kiitos. Kiitoksia sitten EKR-ryhmästä. Girling, yksi minuutti. Thank you. Kiitos. 2012 ihmisoikeustilanne Kambodžassa on edelleen huononemassa. Asumis- ja maanomistusoikeudet ovat huonolla tolalla. Ihmisoikeusaktivistien ja poliittisten aktivistien tilanne on huonompi. Manson, Man, Momsonandon tilanne on vain yksi osoitus tästä. Yksityisille yrityksille on annettu paljon oikeuksia ja maata. Ihmisillä ei samanaikaisesti ole mahdollisuutta asua kunnollisissa oloissa ja ihmisoikeusoikeuksia poljetaan näiden yritysten etujen varjolla. Ihmiset eivät voi harjoittaa omaa ammattiaan, heitä häädetään pakkovalloin. Kambodjan luontovarojen mm, ne voitaisiin valjastaa ihmisten eduksi, jos ne haluttaisiin, ja tietysti ihmisoikeustilannettakin voitaisiin parastaa. Pyytäisin Kambodžaa nyt todella suojelemaan kansalaistensa oikeuksia, jotta he voisivat todella ilmaista näkemyksensä asiasta, erityisesti vaalien yhteydessä. Kiitokset muut puhujat. Kukaan yksi minuutti. Kiitoksia puhemies oikeus, ihmisoikeusaktivistien häirintä, suurten in- investoijien ö, rikolliset toimet ja poliittisten vapauksien puute Kambodžassa ovat merkkejä ö, väärästä kehityksestä. Momsonando on tuomittu 80 vuodeksi vankeuteen ja on aivan selvää, että hyvin moni näistä äh, vankilatuomioista äh, on poliittisesti motivoitu. Ihmisoikeustilanne Kambodžassa on hälyttävä. Meidän on kritisoitava hallitusta ja EU on yksi suurimmista tuen antajista Kambodžalle. Tämänhetkinen ihmisoikeustilanne sen pitäisi toimia herättäjänä, varsinkin kun Itä-Aasia huippukokous on tulossa ja se pidetään nimenomaan Kambodsassa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Kretu yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Euroopan unionin Kambodjan suurin avunantaja, joten meidän pitäisi korostaa paljon enemmän sitä, että viranomaiset keskittyvät vaaliuudistuksiin, joita on nyt jo kansainvälisesti vaadittu. Kambodjan demokratiasta on tulossa hauraampi ja näin juuri ennen ensi vuoden vaaleja. Meidän ja komission pitäisi painostaa siihen, että vaalit ovat demokraattiset ja noudattavat YK perussopimuksia maassa on käytetty väkivaltaa mielenosoittajia käyttäen ja syyllistytty pakkohäätöihin. Ja meidän täytyy vaatia, että kaikki hallituksen vastustajat vapautetaan ja että oppositio voi toimia vapaasti, jotta vaalit ovat uskottavat ja demokraattiset. Kiitoksia. Seuraavaksi Wikström yksi minuutti. Tack, herr talman. För en tid sedan besökte jag min kollega och vän. Kiitos puhemies. Jonkin aikaa sitten sitten tapasin kollegani ja äh, kollegani äh, Ransin puolueen jäsenen Kambodžassa. Se, mitä näin, oli aika hirvittävää ja varmasti muistan nämä asiat koko ikäni. Monien ihmisten mukaan monilta perheiltä on takavarikoitu maat ja asunnot. Suuret yritykset ovat anastaneet näiden ihmisten maat, vaikka he ovat työskennelleet siellä vuosikausia. Mitään korvauksia ei ole myöskään heille maksettu, vaan he ovat jääneet puille paljaille ilman mitään tukea. EUn kaikki paitsi aseet-ohjelma on todella hyvä periaatteessa. Kuitenkin todellisuudessa on ollut hyvin kielteisiä seuraamuksia tästä ohjelmasta, kun kysymys on sokerista ja muista maataloustuotteista, koska suuret sokeriyritykset ovat nyt anastaneet nämä maat ja vieneet kaiken viljelymaan Tuhannet perheet ovat jääneet asunnottomiksi, jotta nämä sokeriplantaasit saataisiin perustettua. Ja itse asiassa EU-sopimus eh, e vain hyödyttää näitä yrityksiä. EUn pitäisi nyt tämä sopimus päättää ja pakottaa Kambodža eh, siihen, että Samrins ja oppositiopuolueet pääsisi palaamaan maahansa ennen vaaleja. Sitten mennään ylimmän puhujalistaa.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 ovat takaisku. Ihmisoikeuksia poljetaan, ainoa vapaa media on vaiennettu ja maankäyttö ei ole asianmukaista. Tämä viittaa siihen, että demokraattisia arvoja poljetaan ja siksi EUn suurimpana tuen antajana täytyy tehdä jotakin. Me emme voi vain katsella vierestä, kuinka ihmisoikeuksia loukataan tuossa maassa mitä pahimmalla tavalla. Kansainvälisen yhteisön täytyy huolehtia siitä, että heinäkuussa 2013 maassa pidetään demokraattiset velet. Muussa tapauksessa meidän täytyy pohtia EUn ja Kambodžan välistä yhteistä ää, yhteistyösopimusta. Kiitos. Kiitoksia sitten Makove, yksi minuutti. President. Since Kiitoksia. Pariisin rauhansopimuksen jälkeen vuodesta 1991 Kambodža on yrittänyt parantaa demokratia- ja ihmisoikeustilannetta, mutta viime vuosina Kambodža on perääntynyt demokratiasta ja siirtynyt korruptioon, joka on täynnä pelottelua ja väkivaltaa. EU on suurin avunantaja Kambodžalle, joten meillä pitäisi olla vaikutusvaltaa Kambodžan hallitukseen. Meidän täytyy käyttää tätä vaikutusvaltaa ja kehottaa Kambodžaa muuttamaan vaaliprosessiaan ja luomaan todella oikeudenmukaiset ja vapaat vaalit. Hallitus, joka on täynnä terroria ja petosta, johtaa aina valheisiin ja Kambodžan pitää lopettaa mielivaltaiset pidätykset ja väkivalta mielenosoittajia vastaan.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 Muistamme kaikki Pariisin sopimuksen, jonka Kambodža allekirjoitti, ja siinä sitouduttiin ihmisoikeuksia. 20 vuotta myöhemmin ihmisoikeuksia, perusihmisoikeuksia poljetaan ja ihmiset elävät väkivallan pelossa naiset, jotka päättivät maa, toukokuussa protestoida häätöä vastaan rauhanomaisesti, joutui tuomituksi. Samoin myöskin radioaseman omistaja joutui tuomituksi, koska häntä syytettiin siitä, että hän oli ähm, vehkeillyt muita johtajia vastaan. Siis monia ihmisoikeuksia poljetaan ja naisten ja lasten elämä on vaikeuksissa Kambodžassa. Ehkä meidän pitäisi pitää kiinni näistä ähm, kansainvälisistä sopimuksista ja myöskin siitä, että lähetettäisiin paikalle YK edustaja. Olisi hyvin tärkeää hyvin valmistella nämä uudet vaalit ja se, että varmistaa, että ne ovat reilut. Kiitoksia sitten Ojuland. Thank you, President. Sam Rainsy is an outstanding Cambodian... Kiitoksia puhemies. Minä tuomitsen poliittisesti motivoidun vapaamielisten poliitikkojen vainon, kuten myös parlamentaarisen tämän oppositiopoliitikkojen vainon ja ihmisoikeusaktivistien ja muiden kansalaisaktivistien häirinnän. Kambodža ansaitsee rauhanomaisen siirtymän, mutta nyt poliitikot itse vievät siltä perustaa. Poliitikkojen on syytä lähteä tielle, jossa Kambodsasta tulee todellinen demokraattinen yhteiskunta. Se, miten aktivisteja kohdellaan, on testi siitä, miten demokratia toteutuu. Kiitos, Sten Vlasak, yksi minuutti. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, eh, projednávání tohoto bodu na půdě Evropského... Kiitoksia, puhemies. Se, että Euroopan parlamentissa keskustellaan tästä asiasta on erittäin tärkeää, ja meidän täytyy tietysti keskustella Kambodjan poliittisesta tilanteesta. Euroopan unioni on yksi suurimpia avunantajia, ja me emme saa sallista, että nämä rahat haskataan maassa. Ja meidän on vaadittava, että Kambodjan hallitus myöskin noudattaa ihmisoikeuslainsäädäntöä ja että ihmiset voivat elää sorrotta kansalaisyhteiskunnassa. Kiitoksia seuraavaksi Korhola.

kiitos. Kiitoksia sitten Vermeijer. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puhemies. Valitettavasti edelleenkin turvallisuusviranomaiset Kambodžassa käyttävät kovaa voimaa kansalaisaktivisteja, ympäristöaktivisteja ja ihmisoikeusaktivisteja koskaan. Tämä koskee erityisesti 14-vuotiaista tyttöä, joka ammuttiin toukokuussa 2012 turvallisuusviranomaisten toimesta alueella siis painetaan alas. Oikeusvaltiosta ei voida puhua sokeriparonit ja konsernit ottavat maata haltuunsa ja yksi syy tähän on se valtava hyöty ja tullivapaus viennille Eurooppaan, josta saadaan valtavia voittoja. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Geoghan Quinn. Eh, Kiitoksia korkean edustajan varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin puolesta haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia tästä keskustelusta. Tämä on ajankohtaista, kun ajatellaan ihmisoikeustilannetta viimeisen kahden vuoden aikana Kambodžassa. Toimittajia on peloteltu, myös ihmisoikeusaktivisteja ja mielenosoittajia yhä enemmän. Oikeudenkäynnissä ei noudateta kansainvälisiä standardeja, ja äsken ihmisoikeusaktivisti Mom Sanando tuomittiin elokuussa 20 vuoden vankeuteen. Korkea edustaja on arvostellut tätä ja tehnyt julkilausuman, joka arvostelee oikeusjärjestelmän puutteita. Kambodjan tilanne, jota käsitteli myöskin YK erityisedustaja Surya Subadi, ja raportti, joka koskee maan käyttöoikeuksia maassa, vahvistavat, että tilanne on erittäin vakava. Yhä vähemmän on tilaa kansalaisyhteiskunnalle ja henkilöille, jotka kuuluvat eri poliittisiin puolueen, puolueisiin ilmaisemaan mielipiteitään pelotta ja rauhanomaisesti. Ja ensi vuoden heinäkuussa on tulossa parlamenttivaalit, ja maankäyttökiistat ja pakkohäädyt johtavat väkivaltaan, sosiaaliseen epävakauteen, ja niistä on tulossa suuri poliittinen ongelma. EU on ollut huolissaan siitä, että on puhuttu taloudellisista maankäyttöoikeuksien myöntämisestä ja kokouksista, ja meillähän oli kesäkuussa EUn ja Kambodjan välinen kokous. Ja komission sen de Hucht on myöskin keskustellut pitkään asiasta kambodjalaisen kollegansa Champe Sidin kanssa. Ja puheenjohtaja Van Rompuyn käy marraskuussa maassa ja silloin näihin asioihin voidaan, voidaan jälleen puuttua. Hän tapaa pääministeri Hun Sengin ja parlamentin puhemiehen. Kambodža on vielä toipumassa synkästä menneisyydestään ja se on siirtymässä kohti demokratiaa. Talous on kehittynyt hyvin, mutta kuningaskunnassa on vielä paljon tekemistä, kun se etenee kohti demokratiaa ja jakaa talouden hedelmiä tasapuolisesti. EU tukee Kambodjan demokratisoitumista ja EU-välineillään on myöntänyt 7,5 miljoonaa euroa, jolla tuetaan Kambodjan tuomioistuimia ja vahvistetaan ihmisoikeuslautakuntaa. 60 muutta hanketta on saanut rahoitusta vuodesta 2003 ja 15,5 miljoonaa euroa on annettu eurooppalaisen demokratiavälineen kautta Kambodžalle. Ja tällä on tuettu maankäyttöoikeuksia ja alkuperäiskansojen oikeuksia, sananvapautta ja vankiloiden olosuhteita. EU tarkastelee nyt vaaleja ja katsoo, miten parlamenttivaaleja valmistellaan ensi heinäkuulle – ja se vaatii, että viranomaiset luovat ympäristön, joka johtaa vapaisiin oikeudenmukaisiin vaaleihin, jossa kaikki voivat käyttää poliittisia oikeuksiaan. EU kiinnittää erityishuomiota ihmisoikeustilanteeseen, joka liittyy taloudellisiin maankäyttöoikeuksien myöntämisiin. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Tämä asia on käsitelty. Meillä on kuusi päätösasemaesitystä, josta tänään äänestetään. Ja nyt pidämme pienen tauon. Ja julkistamme Saharon-palkinnon voittajan. Ja sen jälkeen siirrymme välittömästi äänestyksiin. Kiitos.